ääni. Hyvät kollegat, tämän päivän pöytäkirja annetaan seuraavassa eh, istunnossa parlamentin hyväksyttäväksi. Jos kukaan ei vastusta, niin lähetän nämä päätöslauselmat eh, päätöslauselmissa mainituille eh, henkilöille ja elimille. Vastustusta ei näy, joten Euroopan parlamentin istunto keskeytyy. Toivotan kaikille kollegoille turvallista kotimatkaa ja päätän istunnon.